esityslistalla on Luis de Grandes Pascualin mietintö alusten aiheuttama ympäristön pilantuminen ja säännösten rikkomisista määrättävät seuraamukset. Ensimmäisenä Luis de Grandes Pascual, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Señor presidente. Herra puhemies, herra komission varapuheenjohtaja, herra Tahani, Hyvä neuvoston jäsen, hyvät naiset ja herrat, uskoakseni, että näin vaalikauden lopulla tämän ehdotuksen hyväksyminen olisi hieno asia. On kyse siis ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten aiheuttamasta ympäristön pilatumisesta ja sen säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista. Huomenna käsittelemme tai äänestämme tästä kysymyksestä, joka on nyt ensimmäisessä käsittelyssä ja tämä on todellakin työllistänyt näitä kaikkia kolmea toimielintä. Kun ajatellaan sitä, että on tarve toimia yhteisön nimissä, on todellakin tärkeää ottaa huomioon tämä ongelma ympäristön kannalta. Kun ajatellaan sitten rikosoikeudellista toimivaltaista elintä, joka on tässä mukana. Lisäksi meidän täytyy ottaa huomioon meriliikenteen toimien ulottuvuus. Nythän on jo kansainvälistä lainsäädäntöä alalta. Meillä on yleissopimus Marpol 73 kautta 78, mutta on kuitenkin todettava, että nämä siviilioikeudellista vastuusta koskevat järjestelmät eivät ole olleet riittäviä. Tietyillä rannikkoalueilla, missä on meriliikennettä ja jossa syntyy sitten tällaisia ympäristöä kuormittavia päästöjä, on voitu todeta, että nämä saastuttajat haluavat mieluummin maksaa rikkomuksista tietyt sakot tai rikkomusmaksut kuin ö, toimia sääntöjen mukaisesti, koska tämä ensimmäinen vaihtoehto on heille edullisempi. Pre- Tsekin ö, puheenjohtajakaudella tämä asia on, päässyt, on, on sitä on viety eteenpäin hyvin merkittävällä tavalla ja haluankin kiittää puheenjohtajan valtiota halutaan myös ottaa huomioon tämän asian osalta toissijaisuusperiaatteen noudattaminen ja se, että sitten tuomioistuimen tekemät päätökset. Kun ajatellaan näitä erilaisia sanktioita, joita toimet ansaitsevat, niin meidän täytyy ottaa huomioon tämä puitepäätös 2005 kautta 667 ja direktiivi 2005 kautta 35 EY, joiden yhteisvaikutuksesta voidaan luoda pohja tämän, tämän uuden ehdotuksen pohjaksi. Nyt jos ajatellaan niitä pieniä päästöjä, jotka saastuttavat veden, niitä voidaan pitää rikoksina, rikkomuksina. Ja koska kysymys oli hyvin hankala ja monimutkainen, niin oli kaksi valiokuntaa, jotka käsittelivät asiaa, liikennevaliokunta ja oikeusasioiden valiokunta – lausunnon antaneet valiokunnat ovat toimineet siten, että olemme päässeet eteenpäin ja kahden kuukauden kuluttua voimme saavuttaa merkittäviä edistysaskeleita. Askeleita. EU on tämän asiakirjan kautta vakauttanut kantaansa meriliikenteen päästöjen aiheuttamissa ongelmissa. Komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa edustaja, komissio on totta kai ilahtunut tästä lopputuloksesta, josta tänään puhumme. Tämä tarkoittaa sitä, että saamme uuden direktiivin, joka muuttaa vanhaa direktiiviä. Tässä poistetaan oikeudellinen tyhjiö, joka syntyi tuomioistuimen tuomion kautta, koska siinä puitepäätös 60, 667 vuodesta 2005 kumottiin. No niin, sitten kun direktiivi on hyväksytty, voimme varmasti toimia tehokkaammin kun ajatellaan näitä vastuullisia, jotka näitä päästöjä aiheuttavat. Tämä parlamentin lisäys on erittäin tärkeä asia, koska se on tärkeä meriturvallisuuden kannalta. Ja myöskin kaikki toimielimet varmasti pitävät asiaa oikeana. Kompromissi, joka nyt löydettiin ja josta keskustelemme, eroaa tietysti hiukan komission alkuperäisestä ehdotuksesta, mutta voin heti kärkeen todeta, että tärkeimmät elementit ovat kuitenkin vielä mukana, varsinkin tämä rikosoikeudellinen asia, nämä seuraamukset, kun ajatellaan näitä laittomia päästöjä. Tämän lisäksi on myöskin mahdollisuus tässä saada kaikki vastuulliset vastuuseen, myöskin oikeudelliset henkilöt. Tästä syystä komissio tukee tekstiä, vaikka tässä tehdäänkin ero pienempien rikosten, toistuvien ja isompien rikosten välillä. Kuitenkin ne päästöt, jotka eivät välttämättä vaikuta meriveden huonontumiseen, niin niitä ei käsitellä rikosoikeuden saralla. Mutta totta kai myöskin pieni rikos, joka ehkä toistuu usein, voi johtaa hyvin kielteisiin seurauksiin. Ja mielestämme tämä on myöskin tässä tekstissä hyvin otettu mukaan. Joten komissio, toistan vielä, on erittäin iloinen tästä työstä, jota tässä on tehty, ja myöskin lopputuloksesta, joka saatiin aikaiseksi yhdessä eri valiokuntien kanssa – Varmasti voimme olla tyytyväisiä tänään, koska me olemme tässä antaneet oikean viestin. Me olemme viitanneet siihen, että on tärkeää pitää vesiemme, meriemme taso hyvänlaatuisena. Kiitoksia. Tohtori Matsakis. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot tekivät välttämättömäksi tämän tarkistuksen ja keskustelun. Täytäntöön täytäntöönpano näin tärkeässä direktiivissä on viivästynyt ja sillä on haitallinen vaikutus myös meriympäristöön. Voimme ottaa opiksi niin, että tällaiset ikävät tapahtumat voidaan vastaisuudessa välttää. On tarpeen korjata kiireellisesti tätä direktiiviä ja saada se täytäntöönpanovaiheeseen nopeasti. Vain sitten voidaan ajatella, että hyvin laajalle levinnyt ongelma, kun ajatellaan ympäristöä pilavien aineiden laittomia päästöjä, vain vasta sitten saadaan nämä päästöt hallintaan ja vasta sitten voidaan pitää meremme puhtaana. Haluan kiittää esittelijää erinomaisesta työstä tämän mietinnön parissa. Kiitos. Mrs. Kiitos. Edustaja Lichtenberger, yksi minuutti. Ja herzlichen Dank. Kiitoksia oikein paljon. Merien likaantuminen ainoastaan silloin kiinnostuksen kohtoona, kohteena, kun on ollut jokin erityinen tapahtuma, tapaus. Ja silloin myöskin puhutaan hyvin paljon siitä, miten meriä saastutetaan näiden tapahtumien johdosta. Mutta ikävä kyllä sitten välillä näistä asioista ei puhuta ollenkaan. Jatkuvat, toistuvat rikokset, jotka vaikuttavat yhtä paljon siihen, etteivät ainoastaan meremme, vaan myöskin rannikkoseutumme ovat tässä vaarassa, ovat sellaisia, että meidän pitää ottaa ne vakavasti ja ne kollegat, joiden kanssa tästä asiasta on keskustelu, haluan heitä kiittää, että kaikki johdonmukaisesti olimme sitä mieltä, että meidän meriämme täytyy suojella. Minä puhun tässä sisämaavaltion edustajana, mutta silti eurooppalaisena minullakin on se vastuu, että suojelemme meriämme tältä likaantumiselta, että myöskin toisen meri, kolmen, kolmannen meriliikenteen paketin periaatteet integroidaan, mikä on siis todellakin tarpeen ja näinhän myöskin oikeudellisten asioiden valiokunta esitti. Kiitos. Edustaja Rasenbovs, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, EPPED-ryhmä tukee esittelijän neuvoston kanssa sopimaa ehdotusta, jossa on tarkoitus saada aikaan seuraamuksia merten, likantu, merten saastuttajille. Ja me onnittelemme myöskin tässä esittelijää, koska, e, onnittelemme myöskin komissiota, koska tässä ilman komissiota ei olisi onnistuttu tätä saa lopputuloksen ensimmäisessä, käsi, ensimmäisessä käsittelyssä. Oli tärkeää, että saimme tämän hoidettua tämän vaalikauden aikana. Tässä on tarvittu uusia sääntöjä, koska tuomioistuin tuomioidensa kautta vihdoin teki selväksi sen, että tällaiset rikosoikeuden seuraamukset ovat mahdollisia ensimmäisen pilarin mukaan. Me tarvitsemme näitä seuraamuksia, jotta voimme suojella meriä laivoilta, kapteenien toimilta. Mutta meidän täytyy myöskin tässä huomata, että sivioikeudelliset vastuut eivät tässä ole riittäviä, koska on paljon halvempaa laittomasti näitä päästöjä mereen päästään. Me tarvitsemme seuraamuksia tästä syystä. Minä kiitän esittelijää siitä tasapainosta, joka nyt saatiin aikaan tässä toimijoiden välillä. On selvä, että tällaiset rikokset, niitä, niihin täytyy liittyä seuraamuksia. Tässä täytyy tietysti tehdä ero myöskin tällaisten vakavien ja vähemmän vakavien rikkomusten välillä. Mutta totta kai myöskin vähemmän vakavat rikkomukset ovat rikoksia, jos ne toistuvat. Meidän täytyy tässä olla selkeitä. Me vetoamme jäsenvaltioihin. Toivon, että joku tässä antaa tämän neuvostollekin eteenpäin. Me siis vetoamme jäsenvaltioihin, että direktiivi täytäntöön pannaan välittömästi ja että sitä myöskin käytetään välittömästi. Sillä ainoastaan rikosoikeudelliset seuraamukset ovat sellaisia, että niiden avulla voimme suojella meriämme. Kiitos. Edustaja Tiikau, kaksi minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să-l felicit pe colegul de Grandes uh, Pascu. Kiitos, puhemies. Haluan onnitella kollega Pasqualia. Ja haluan mainita sen, että merten saastumisen tulisi olla sellainen aihe, josta meidän kaikkien pitäisi keskustella useammin. Mustameri on viimeisen kahden vuoden aikana valitettavasti saastunut kovasti. Ja tämä on johtanut siihen, että levän määrä on nelinkertaistunut. Nitraatit ovat siellä moninkertaistuneet määrältään ja meriliikenne niin ikään on vastuussa hyvin suuresta osasta näistä saasteista. Direktiivi pyrkii siihen, että ympäristöä pilavien aineiden päästöt aluksista saataisiin loppumaan. Seuraamukset pyritään harmonisoimaan, olipa kyseessä sitten luonnollisen henkilön tai oikeudellisen henkilön tekemä rike. Ja jos, fyys- jos luonnolliset henkilöt ovat kyseessä, niin voidaan turvautua myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Euroopan unionin tasolla täytyy huolehtia myös meriturvallisuudesta. Meillä on meriturvallisuuspaketti, jossa viitataan laivanomistajiin, lippuvaltioihin ja eri yhtiöihin, jotka tekevät työtään rannikoiden läheisyydessä. Järjestelmää on kuitenkin vahvistettava. Tätä nykyistä järjestelmää, jossa on olemassa tiettyjä sanktioita päästöistä. Haluaisin korostaa sitä, että tämä lainsäädäntö on välttämätöntä sen takia, että ennaltaehkäiseviä toimia ei välttämättä ole aina täytäntöön pantu Meillä on Marpol-yleissopimus. Se ei ole kuitenkaan ollut riittävä täytäntöön panoltaan. Sen takia onkin tärkeää, että meillä on tämä meripaketti. Eri valiokuntien lausunnossa korostetaan aiheen tärkeyttä. Kiitos. Edustaja Lubcheva, yksi minuutti. Уважаеми господин председател, господин комисар, колеги, puhemies, komissaari, kollegat, on selvää, että parlamentti ja komissio ovat vastuussa kansalaisille, koska he viime kädessä maksavat siitä, että meri on saastunut. Kun ajatellaan nykyistä säännöstöä ja sen soveltamista, mihin, mihin toimenpiteisiin ryhdytään, jotta merta voidaan suojella – on tärkeää luoda sääntöjä, mutta niitä täytyy myös noudattaa. Miten myöntää se seikka, että tarkistukset, nämä seikat ovat niin heikkoja, etteivät ne johda siihen, että direktiiviä noudatettaisiin ja sovellettaisiin. Tarvitaan sellaista valvontaa uuden teknologian avulla, joka tekee näistä säännöistä tehokkaita ja jotta voidaan suojella meriä, niiden kasveja ja eläimiä. On todellakin tärkeää kiinnittää huomiota tällaisen tarkkailuelimen perustamiseen. Herra Tajani, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies aivan tämän keskustelun päätteeksi voimme oikeastaan tehdä vain yhden asian. Me iloitsemme erittäin hyvästä toimielinten välisestä yhteistyöstä parlamentti komission neuvossa. Kollega Jartsenbovski myöskin painotti tätä seikkaa. Kiitän myöskin esittelijää hänen tekemästään työstä. Toimielimet ovat tässä tämän vaalikauden lopuksi voineet osoittaa sen, että ne kykenevät tekemään yhteistyötä keskenään, että ne kykenevät löytämään ratkaisun myöskin ensimmäisessä käsittelyssä. Ja tämä on aivan selkeä viesti, jonka välitämme kansalaisillemme tässä Euroopan vaalien kynnyksellä. Tämä on hyvin tärkeä viesti liikenne saralla. Tämä on varmasti yksi viimeisiä keskusteluja, jossa Euroopan parlamentin liikennevaliokunta tämän hetkessä kokoonpanossaan saa äänensä kuuluville. Ja kiitän vielä kaikkia, jotka ovat olleet tässä mukana. Kiitän kaikkia hyvästä yhteistyöstä. Tässähän oli tarkoituksena löytää konkreettinen ratkaisu hyvin arkaluontoiseen ja hankalaan asiaan, joka on jo kuukausien ajan ollut esityslistallamme. Ja kiitos meidän kaikkien tekemän työn olemme tässä kyenneet löytämään hyvän ratkaisun. Jos byrokratia tietää, mikä sen tehtävä on, niin byrokratia ei ole kansalaiselle mikään este, vaan tehokas väline, väline jonka kanssa todella voidaan tehdä jotakin kansalaisten eduksi. Ja me olemme tämän voineet tänään osoittaa. Huomenna sitten äänestämme. Tämä tulee sitten olemaan viimeinen todistus tehokkuudesta viimeinen todistus siitä, että olemme tässä kansalaistemme puolella. Tämän äänestyksen kautta olemme voineet kyseisen tämän oikeudellisen tyhjiön poistaa ja huomenna varmastikin voimme antaa jäsenvaltioille jotakin konkreettista, jotta he voivat valvoa, ne voivat valvoa paremmin meriämme. Tämä on varmastikin hyvä asia ja meillähän on tässä myöskin, olemme suojelleet myöskin kansalaisten vapautta. Kiitos. Esittely, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Aivan lyhyesti, jota varmaan kaikki tähän aikaan illasta arvostavat. Haluan kiittää kaikkia, Halutaan, haluan kiittää komissaaria. Täällä on tullut esille se, että tämän meripaketin edistäminen on tärkeä kysymys ja on tärkeää, että parlamentti, komissio ja neuvosto ovat tässä yhteistyössä Kiitokset siitä, että komissaari tuli paikalle ja kiitokset myös lausunnon laatijoille niin ympäristövaliokunnasta kuin oikeusvaliokunnastakin. Ja haluan vielä kiittää ja korostaa varjoesittelijöiden työn merkitystä. Uskon, että huomenna pääsemme tässä ratkaisuun ensimmäisessä käsittelyssä. Ja kun nyt pitäisi tämän kolmannen meripaketin työtä täydentää. Se merkitsee sitä, että nämä kaikki kolme toimielintä, parlamenttikomission neuvosto, tarvitsevat rakentavaa vuoropuhelua kansalaisten hyväksi. Kiitoksia. Thank you, Kiitoksia kovasti. Kiitoksia komission jäsen teille työstänne komission jäsenenä ja myös parlamentin jäsenenä. Keskustelu päättyy. Äänestämme huomenna. Seuraavana esityslistalla meillä on suullinen kysymys kuluttajien oikeuksesta. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja McCarthy. Viisi minuuttia. You seem to be unsure there,